Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, pyytäisin kaikkia istuutumaan, niin voimme aloittaa kokouksen. On vier minuutin. Kello on jo neljä yli kolme. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen kollegat, avaan tämän aamupäivän ja huomisen kokouksen, kansainvälisen kaupan valikunnan kokouksen. Ensimmäinen kohta esityslistalla. Esityslistahan on teille jaettu. On esityslistan hyväksyminen. Onko teillä kommentteja esityslistaan tai vastalauseita? Jos ei, niin esityslista on näin hyväksytty. Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen. Ainahan hoidamme asian niin, että jos ei tämän kokouksen loppuun mennessä ole tullut vastalauseita, niin pöytäkirjat on näin hyväksytty. Noudatamme tätä menettelyä myös tänään. Kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitusasiat tässäkin tavan mukaan. Sanon, että meidän kokoustamme voi netissä seurata ja meillä on paljon luotettavia kuulijoita kaikkialla Euroopassa. Joten varmasti meillä on katsojia paljon sellaisia, jotka tarkkaan katsovat, miten täällä käyttäydytte kokouksessa. Ja sitten ennen kuin siirrytään kauppasopimuksiin, haluaisin lyhyesti sanoa, että toimijoiden välinen sopimus täällä parlamentissa paremmasta lainsäädännöstä on meillä olemassa. Se on hyväksytty ja se koskee meitä, toimijoiden välinen sopimus – ajatellen kolmikantatapaamisia. Jännittävää ennen kaikkea on se, että nyt nopeasti on tarkoitus neuvotella molempien toimielinten kanssa paremmasta yhteistyöstä ulkoisten suhteiden osalta. Tästä on tarkoitus neuvotella. Tähän mennessähän ihan tietoisesti toimielinten välisessä sopimuksessa on jätetty tuo aihe ulkopuolelle. Eli me pidämme tietenkin tätä aihetta erityisen tärkeänä nyt. Ilman Too Good sopimus näyttää edenneen 12. neuvottelukierros maaliskuussa – ja asiantuntijat tapasivat vielä erikseen ja nyt näyttää siltä, että kehitys näyttää hyvältä sopimuksen saamiseksi VTOn puitteissa. Parin kuukauden tai kahden kuluttua on seuraava kokous. Ja haluaisin vielä muistuttaa, että 17. päivä maaliskuuta tällä viikolla julkisen kuulemisen yhteydessä, joka liittyy Kiinan markkinatalousmaa-asemaan. Järjestetään komission TDI-konferenssi. Cecilia Malmström pitää siellä avauspuheenvuoron ja sitten komission asiantuntijat selvittävät kantoja vuoropuhelussa asianosaisten kanssa – niitä, joilta aihe erityisesti kiinnostaa tai jota se koskee. Sitten seuraavaan kohtaan. Mukavaa, että vanha tuttumme, kauppapääosaston pääjohtaja Jean-Luc Demati on paikalla. Sydämellisesti tervetuloa Jean-Luc. Käymme säännönmukaisesti vuoropuhelua Euroopan unionin kauppapolitiikasta. Tänä iltapäivänä jatkamme tätä keskustelua. Ensimmäinen puolituntinen käytetään erityisen aiheen käsittelyyn, nimittäin EUn ja Kanadan laajalaisen talous- ja kauppasopimuksen keskustelemiseen. 29. päivä helmikuuta muistatte varmasti, että Kanadan kauppaministeri ja Cecilia Malmström yhdessä raportoivat oikeudellisen tarkastelun tulokset. Ja siinähän tuo sijoittajasuojakysymys on käsitelty ihan uudella tapaa. Tämä on yksi ainutlaatuinen tapahtuma. En muista toista sopimusta, jossa olisi tällaisia perinpohjaisia muutoksia tehty tässä vaiheessa oikeudellista sopimuksen tarkastelua. Neuvottelut ovat päättyneet, teksti käännetään nyt ja sitten jossain vaiheessa neuvosto päättää allekirjoituksesta. Siinä mielessä meillä on vielä aikaa yksityiskohtaisemmin keskustella tästä sopimuksesta ennen kuin siirrytään ratifioimisvaiheeseen. Olen iloinen siitä, että Jean-Luc Demarty on täällä ja voi antaa meille pienen katsannon tähän sopimukseen. Ja sen jälkeen esittelijä ja varjoesittelijät saisivat puheenvuorot. Jean-Luc, olkaa hyvä. Thank you, uh, Chairman. Thank, thank you, Bernd. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Bent. Hyvät jäsenet, meillä on hyviä uutisia setasta. En tiedä, olisiko täällä ollut vähemmän ihmisiä, jos olisi ollut huoneuutisia, mutta tekstin oikeudellinen tarkastus on nyt saatu valmiiksi ja meillä on nyt todellakin lopullinen teksti. Se on uudelleen tarkasteltu. Siinä on tehty merkittäviä muutoksia investointilukuun. Tarkoituksena on tiivistää keskusteluja EUn ja Kanadan viranomaisten välillä. Niitä on käyty hyvin Trudeau'n hallituksen alla lokakuusta asti. Meillä on nyt tämä täydellinen teksti, se on julkaistu kauppapääosaston nettisivuilla 29. helmikuuta. EU on tehnyt sopimuksen Kanadan kanssa ja Eh, uusi ministeri Kristina Freeland eh, on sitä tukenut. Siinä on selkeä ero entisen ISDS-järjestelmään ja aikaan on saatu avoimempi eh, oikeusjärjestelmä SETA takaisin jo menettelyjen avoimuuden ja siinä asetettiin selkeät investointisuojastandardit esimerkiksi koskien välillistä pakkolunastusta, jolla poistetaan nyt epäselvyydet ja mahdollisuudet esittää liiallisia vaatimuksia. Edelleen valtioilla on oikeus antaa sääntelyä yleisen edun mukaisesti. Siinä asetetaan käytännön säännöt, joilla varmistetaan välittäjien puolueellisuus ja siinä on mukana useita uusia asioita. Viime muutosten jälkeen SETA-sopimuksessa on nyt mukana kaikki tärkeimmät osat, jotka koskevat investointien suojaa ja riitojen ratkaisuja, aivan kuten tämä parlamentti on vaatinut. Nämä ovat tärkeitä, nämä seuraavat asiat ovat näitä tärkeitä uusia muutoksia. Ensinnäkin uusi artikla, jolla suojataan oikeutta säännellä kaikilla tasoilla, kaikilla hallinnan tasolla, julkispolitiikan alalla. Toisekseen mitään ad hoc välitystä ei enää SETA-sopimuksen piirissä voida tehdä, vaan käyttöön otetaan pysyvä institutionalisaitu erityistuomioistuin riiteen ratkaisuja varten tuomioistuimen jäseniä ei enää nimitä sijoittajat, vaan sopimusosapuolet eli EU ja Kanada. Nimitykset perustuvat äh, pätevyyteen ja vaativiin ehtoihin ja tuomareita äh, nimitetään tiettyä tapausta varten sattumanvaraisesti, jotta taataan ne puolueettomuus. Sitten on yksityiskohtaisia eettisiä sääntöjä, jotta voidaan välttää eturistiriidat Esimerkiksi mitään kahta roolia yhdelle henkilölle ei ole sallittu, kuten to, missään sijoittaja riita-asioissa. On myös muutoksen hakumenetelmä käytössä, jota voidaan verrata kotimaisiin oikeusjärjestelmän menettelyihin. on, mukana on muutoksenhakuoikeus, pätevyydet ja eettiset näkökohdat, palkkausta ja muita asioita koskevat säännöt hyväksytään SETAn yhteiskomiteassa sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Halutaan perustaa todella monenkeskinen tuomioistuin, jotka ovat ehdottaneet että, ja todenneet, että välitys ja menettely olisi epädemokraattinen ja halutaan varmistaa järjestelmää, joka on poliittisesti oikeudellisesti oikeutettu. Uusi Kanadan hallitus ja me olemme, me olemme vaikuttuneet, vakuuttuneita siitä, että tämä uusi järjestelmä on sellainen, jossa täysin noudatetaan Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden hallitusten vaatimuksia. Kaiken kaikkiaan uutiset ovat erittäin hyviä ajatellen uutta sijoittajapolitiikkaa. Tämä osoittaa, että olemme tosissamme täytäntöpanossa tätä politiikkaa. Näin ollen Vietnamin vapakauppasopimus ei ole vain yksi ainoa, vaan meillä on nyt uusi linja, joka perustuu kansainväliseen oikeuteen. Ja EU tulee toteuttamaan sitä investointiagendallaan. Emme enää ole yksin tässä tehtävässä. Investointiosa oli siis yksi luku, mutta sopimus ei koskaan ainoastaan investointeja, vaan siinä käsitellään myös sitä, niin miksi SETA on todella hyvä sopimus. Se on selkeästi kaikkein pisimmälle menevä vapakauppasopimus koskien eh, markkinoille pääsyä. Siinä asetetaan uudet standardit sääntöjen varten. Tämä on merkittävä signaali kauppa kumppaneillemme. Se osoittaa, että EU voi saada aikaan kattavia, kunnianhimoisia vapaa-kauppasopimuksia eh, kuitenkin niin, että ei lasketa standardeja tai lasketa kunnianhimon tasoa. SETA tarjoaa eh, erittäin hyvät markkinoille pääsyt myös alalla ja kaiken kaikkiaan se varmistaa, tuo oikeusvarmuutta kaikille tärkeille aloille Tämä parantaa merkittävästi palvelujen tarjojen liikkuvuutta, koska se helpottaa avainhenkilöstön siirtymistä valtameren poikki ja se mahdollistaa yritysten lähettävän henkilökuntaa ja koneistoa, ohje, ohjelmistoja eri toimijoille ja se luo, luo poikki puitteet, joilla tunnustetaan ammatillinen pätevyys säännellyillä aluilla, kuten arkkitehdeille, tilintarkastajille ja niin edelleen. Kaikkein tärkeintä on se, että siinä täysin suojellaan julkisia palveluja Euroopan unionissa ja, ja mahdollistetaan säätelyvapaus. SETAn myötä EU saa parhaan pääsyn Kanadan julkisten hankintojen markkinoille ja EUn yritykset voivat osallistua kaikkien hallinnotason tarjouskilpailuihin liittovaltion, maakunnan ja kunnan tasoilla. SETA-sopimus tarjoaa markkinoille pääsyn myös maitosektorilla ja tuo säästöjä mm, erityisesti maataloustuotteiden jalostettujen tuotteiden tullien osalta. Tämä on ensimmäinen maantieteellisten merkintöjen osalta tämä on myös uutuus. Määrä Kanadan ja EUn puolelta on vastaava. SETA tuo myös merkittäviä säästöjä tuuleihin teollisuustuotteihin, ja esimerkiksi sähkö- ja elektroniikka tuotteiden, koneiden ja, ja muiden tekniset tiedot ovat tässä myös mukana. Kesäkuussa tämä, kesäkuun jälkeen tämä toimitetaan neuvostolle ja parlamentille. Samanaikaisesti ymmärrämme, että neuvosto pyrkii siihen, että sitä allekirjoitetaan SPA-sopimuksen yhteydessä lokakuun huippukokouksessa, jonka jälkeen se toimitetaan parlamentille hyväksymistä varten. Kuten aikaisemmin totesin, meillä on nyt pitkälle menevä kauppasopimus, joka tarjoaa selkeät pääsyt markkinoille investointisopimukset. Komissio on saanut hyviä tuloksia. Olemme ottaneet tarkkaan huomioon parlamentin vaatimukset koskien investointipolitiikkaa, josta viimekin vuonna oli puhetta. Voimme vahvistaa teille, että tämä ei ollut mikään helppo harjoitus, mutta voin myös vakuuttaa, että ymmärrämme, kuinka tärkeää tämä äh, oli saada aikaan. Kuten olette tiet, nähneet, tulokset osoittavat, että olemme vastanneet pyyntöihin. Olisi mainittava myös äh, Kanadan uuden hallituksen myönteinen rooli. Se on saanut aikaan selkeän muutoksen aikaisemmasta ISDS-järjestelmästä – eikä Kanadan puolelta muita muutoksia toivota. Molemmat puolet ovat tehneet suuria ponnisteluja, jotta voidaan saada korkeatasoinen sopimus. Siitä voi olla vain hyötyä yrityksillemme. Toivon, että voimme nopeasti ratifoida sopimuksen niin, että kansalaiset ja pienet ja suuret yrityksemme pääsevät pian hyötymään tästä sopimuksesta. Kiitän tuestanne tässä prosessissa sopimuksen kunnianhimon tasosta. On selvää, että tämän tyyppinen sopimus ei, ei vielä merkitse tietenkään, että on Kanadan ja EUn markkinat olisi täysin yhdennetty ja tämä ei ole koskaan ollut tavoitteenakään, eikä näin tule koskaan tapahtumaan. Kiitoksia. Thanks a lot, Jean-Luc, for this first... Uh, Kiitos oikein paljon, Jean-Luc, tästä ensimmäisestä z johdannosta tänä päivänä. Hyvät kollegat, meillä taitaa olla nyt kahdeksan puheenvuoropyyntöä ja meillä on 20 minuuttia aikaa. Pyytäisin muistamaan, että tämä on ensimmäinen keskustelu. Ehkä enemmän menettelyistä. Nyt ei ole mahdollista keskustella kaikista yksityiskohdista. Totta kai meillä on koko ratifiointiprosessi vielä edessämme. Minusta tuntuu, että meillä on yli vuosi aikaa keskustella se tästä yksityiskohtaisemmin. Joten pyytäisin pitämään kiinni kahden minuutin puheajasta. Ensin esittely, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan luonnollisesti onnitella komissiota onnistuneesta oikeudellisten asioiden uudelleen tarkastuksesta tässä SETA-sopimuksessa. Voimme varmasti onnitella komissiota ja neuvottelijoita aivan erityisesti siitä, että täysitte, täytitte äh, parlamentilta saamanne mandaatin vaatimukset ja tämän lisäksi saitte enemmänkin aikaan. Kun ajattelemme tätä kansainvälistä tuomioistuinta, monenvälistä tuomioistuinta, Eh, joka tähän nyt on sisällytetty, niin ajattelemme sitä. Tällä välin elämä jatkuu ja tässä vaiheessa voimme rehellisesti sanoa, että SETA-sopimus on todennäköisesti kaikista pisimmälle menevä vapakauppasopimus, johon unioni on pyrkinyt toistaiseksi. Tulos on oikeastaan parempi kuin mitä meillä on toistaiseksi ollut käytössämme. Onnittelut siis tästä. Mielestäni meidän tulisi olla ISDS-lukuun tyytyväisiä. Se ei tietenkään ole ainoa luku. Sopimuksessa on muitakin tärkeitä kohtia sekä EUn että Kanadan kaupan näkökulmasta. Tämä oli kuitenkin yksi niistä luvuista, jota todennäköisesti eniten käsiteltiin yleisessä keskustelussa. Kollegoiden kanssa mielellämme saisimme keskusteltavaksemme lopullisen version ja aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, niin mahdollisimman nopeasti. Nyt emme voi enää odotella. Kiitos. Kiitos, Mr. Moisa. Kiitos oikein paljon. Mr. Moisa. Kiitos, puheenjohtaja. Halusin lähteä liikkeelle sanomalla, että se mitä hetken kuluttua sanon, sanon sen ennen kuin meillä on käytynä keskustelu, jota käydään täällä valiokunnassa ja omassa CD-ryhmässä, niin totta kai myös. Eli tunnustan, että on kollegoita, jotka haluavat tarkkaan katsoa tekstejä. Varmasti me kaikki haluamme katsoa sitä tarkkaan, jotta ymmärrämme ihan kaikki yksityiskohdat ja kaikki nyanssit. Kuitenkin tuntuisi epäreilulta, jos en mainitsisi sitä, että tämä on tärkeä voitto tälle parlamentille. Meidän ryhmällemme erityisesti, joka on ajanut sitä, että päästäisiin eroon tuosta, mitä isds ksi kutsuttiin. Nämä eivät ole kosmeettisia muutoksia ainoastaan, vaan todella suuria muutoksia. Investointisopimukset ja neuvottelut tällä planeetallamme, vaikka isoja sanoja käytän, ovat kyllä muuttuneet. Nyt kun sitä on kunnolla oikeudellisesti tutkittu, tarkasteltu. Eli olematta nyt liian ylitse vuotava olisi varmasti paikallaan kiittää – komissiota tästä hyvin tehdystä työstä. Ajatellaan, että tässä on tehty ennennäkemättömiä uudistusaskeleita. Tämä rajoittamatta keskustelua, joka meillä on vielä edessä, kun lähdemme katsomaan sitä sopimusta ja sen merittäjä kaiken kaikkiaan. Nyt ei ehkä tarvitse enää niin kovasti keskittyä ainoastaan yhteen lukuun, vaan katsoa koko sopimusta kokonaisuutena. Lisäksi ihan lyhyesti, jean lyk voisinko pyytää paria yksityiskohtaisempaa tietoa? Ai, puheenjohtaja, haluatteko, että päätän? No, ihan nopeasti. Tämä uusi kynnys, ICS, te tässä, miten tämä vaikuttaa TTIP-neuvotteluihin. Kiitos. Kiitos Emma. Hi there, thanks. Uh, and... Kiitos. Älkää loukkaantuko nyt. Elämme maanantai-iltapäivää ja täällä on aika vähän ihmisiä. Tämä ei ole henkilökohtaista. Kiitos katsauksesta SETA-sopimuksen osalta omasta näkökulmastani, ECRn näkökulmasta. On hienoa, että neuvottelut ovat edenneet. Nyt on pölyjä pyyhitty sopimuksesta ja vihdoin viimein olemme pääsemässä viimeistelyvaiheeseen. Mutta miten tämä sitten toimii? kun on tämä uusi investointi investointituomioistuinjärjestelmä. Se olisi monenvälinen. Miten me neuvottelemme tästä osapuolten kesken, kun ajattelemme, mm, miten kaudet tässä menevät eri tavalla. Puhutaan viidestä vuodesta, sitten GDPissä on kuusi vuotta. Mistä löytyy se yhteinen perusta kaikelle tälle? Onko jo keskusteltu siitä, miten tämä tuomioistuin työskentelee monenvälisesti Yhdysvaltain kanssa? Onko keskusteltu siitä, miten löytää ratkaisuja SETA-sopimuksen puitteissa ja miten tästä eteenpäin? No sitten aikataulusta. Oletteko luottavainen, että aikataulussa pysytään niin, että 2016 vuoden loppuun mennessä valmista olisi vai mennäänkö vuoteen 2017? Thanks a lot, Mike. Kiitos. Maritia on seuraava puhuja. Thank you very much. Um, kiitoksia. Kiitoksia näistä tiedoista koskien nykytilannetta. Haluaisin onnitella komissiota. Olen oikein tyytyväinen siitä, että monet parlamentin ilmaisevat huolet, erityisesti koskien sijoittajasuojaa, on otettu mukaan. Yleisesti ottaen Tämä on hyvä saavutus yhden, yhdessä uuden liberaalihallituksen kanssa. Kanadassa on saatu uutta kanadalaista johtajuutta ja saatu heistä hyvät, tärkeät kumppanit ja meidän olisikin nyt todella johdettava tiellä kohti pois näistä vanhentuneista eh, järjestelmistä ja katsottava asiaa laajemmassa kontekstissa ensi. Eh, piakkoin täysiltä eh, meillä on valiokunnasta valtuuskunnan matka ja haluaisinkin kysyä neuvotteluiden seuraavista vaiheista kanadalaisten kanssa. Komission taholta haluaisin kysyä, miksi aikataulu on tällainen? Miksi kollegio puhuu siitä vasta kesäkuussa, jos ymmärsin oikein, tai heinäkuussa? Ymmärsin he, puheenjohtajalta, että meillä on ainakin vuosi aikaa työstää tätä. Mielestäni olemme suoraan sanottuna hukanneet jonkin, jonkin verran aikaa. Meidän ryhmämme puolestaan olemme valmiita etenemään mitä pikemmin, sen parempi. Tämä on kiinnostavaa, koska monet ovat halunneet yhdistää TTIPin ja SETAan toisiinsa. Minä en ole koskaan kannattanut tällaista. Minun mielestäni sopimukset on katsottava erikseen omien merittiensä pohjalta. Yhdysvallat ja Kanada ovat hyvin erilaisia maita, mutta täällä on muutamia tärkeitä kohtia SETAssa ja todella toivon, että ne saadaan toteutettua myös tulevassa TTIP-sopimuksessa. Kiitoksia. Aivan niin, Maritia. ja edustaja Dank u voorzitter. En dank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos edustaja Demarti. Puheenjohtaja, odotan vielä hetken, että kaikki saavat kuulokkeet korvilleen. ICS ei vielä vastaa kaikkiin huoliin, jotta 150 000 eurooppalaisella olivat huolenaiheena. Tässä investoijilla on edelleen enemmän etuja kuin muilla. Tässä puhutaan vain tästä sopimuksesta, ei kansallisesta lainsäädännöstä tai eurooppalaisesta sopimuksesta, mutta tässä sopimuksessa ICS ei edes toteudu. On ajateltava meidän kantamme sekä SETAan että parlamentin päätöslausemaan TTIPiin. Varmasti tiedätte hymmenen kritiikin. Ja me olemme katsoneet tuoreinta kehitystä ICSään liittyen. Ja nyt näyttää siltä, että SETAssa ei ole kunnollisia varaumia niille sektoreille, jotka ovat TTIP-päätöslauselmissa, jotka liittyvät esimerkiksi vastuulliseen yrittäjyyteen. On ajateltava ilon sopimuksia, tärkeimpiä ympäristösopimuksia, niitä ei ole kunnolla kunnioitettu tässä. Kannalla on allekirjoittanut kuusi keskeisestä kahdeksasta sopimuksesta. Esimerkiksi minimi-ikää koskeva sopimus on ratifioimatta Kanadassa. Eikä se tässä ole myöskään lukua PK-yrityksille, vaikka yhä uudestaan PK-yrityksiä pidetään syynä tämän sopimuksen ajamiselle. Tässä on kyllä ongelma, miten kuvittelette, että tämä sopimus menee parlamentissa läpi. Kiitos, Jannik. Euh, Kiitos, herra De Marti. Monet ovat teitä jo onnitelleet. Täytyisi myös pääministeri Harperia onnitella. Hänhän näissä neuvosteluissa toimi omassa vaalipiirissään niin, että 45 tonnia naudanlihaa ja sianlihaa, melkoinen määrä tulee sitten unionin markkinoille. Ja tuo epävakautta viljelmille täällä Euroopassa. En kuitenkaan onnittele komissio siitä, että uhrattiin direktiivi polttoaineen laadusta. Ja kun ajattelemme polttoainetta, bitumipolttoainetta, joita ei sitten sanktioitaisi. Ja tästä kaikestahan on jo puolitoista vuotta, pari vuotta. Minusta tämä ei ole hyvä uutinen kuulla neuvottelujen tilanteesta. Paljon näissä neuvotteluissa on sellaista, joka ei vastaa unionin etuja Messalandin paperi, joka liittyi Euroopan unionin markkinoiden avaamiseen, niin äh, siinähän kyse oli vapaakaupasta ja parlamentti on todennut, missä määrin komissio aliarvioi ne haitat, joita aiheutuu julkisten hankintojen avaamisesta äh, Euroopasta, Euroopassa ja tämä aiheuttaa hallaa monille yrityksille Euroopassa. Sosialistikollegoille vastaisin ISDS järjestelmästä. Tässä on muutettu järjestelmää. No, e, e, ensin ennen kaikkea tässä on kyse viestinnän muutoksesta. Nyt ei enää sanota suoraan sitä, että yritykset voivat hyökätä valtiota vastaan, vaan kyllä tässä nyt tästä on edelleenkin kyse. Tämä ei ole julkinen järjestelmä. Kyse on järjestelmistä, jossa ei huomioida yleistä tuomioistuinjärjestelmää tietyissä jäsenvaltioissa, vaan nämä ovat yksityisiä ratkaisuja, joissa huomioidaan yritysten edut. Olen ihmeissäni siitä, että komissio edelleenkin ehdottaa näitä muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi eturistoriitoihin, mutta onko meillä minkälaista vaikutusarvota siitä, että eurooppalaiset yritykset kokevat valtavia oikeudenkäyttöalueeseen liittyviä ongelmia Kanadassa? En ole nähnyt vaikutusarvota, joka oikeuttaisi tällaisen suverenisuuden siirron yrityksien suuntaan, eikä tässä huomioida eurooppalaisten yritysten tilannetta. Me emme ole samassa jamassa kuin kanadalaiset yritykset, ja lähestulkoon kaikki amerikkalaiset yritykset voivat hyökätä eurooppalaisia jäsenvaltioita vastaan. Tämä on todellisuutta. Oui. Non, j'interviens ton... Esitän puheenvuoron ENL ryhmän koordinaattorina. No, täällä on puhuttu paljon ja olemme asiasta yhtä mieltä, mutta haluaisin sanoa, että tämä sopimus, aivan kuten sen isovelikin TTIP-sopimus, on laadittu täysin hämärän peitossa. Haluaisin puhua tästä maahan, maataloussektorista. Tänään Brysselissä on maatalouden huippukokous ja maanviljelijöihin. Tämä sopimus vaikuttaa erityisen vahvasti erityisesti karjon kasvatukseen ja sian, sian ja naudanlihasektoreihin. Täällä on päätöksiä, jotka koskevat näitä valtioita. Olemme nähneet, että meille tulee näitä välitystuomioistuimia, jotka antavat aina viimeisen sanan monikansallisille yrityksille. Pari viikkoa sitten osallistuin kokoukseen, jossa käsiteltiin SETA-sopimuksesta ja olin surullinen, kun näin, että jälleen kerran noin 140-180 suojautumattomista merkintää tulee suojatuksi tänä päivänä. Niitä on tuhansia. Tuhannet ovat nyt uhattuna Euroopassa. Tämä on merkittävä haaste Euroopan maataloudelle. Begin. Grazie Presidente, colleghi. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Eh, SETA-sopimus on mennyt aika vaivikkaan TTIPin verrattuna katsottuna, mutta jos Euroopan kansalaiset ovat sitä mieltä, että tämä on tällainen harmiton asia, niin he erehtyvät. Tässä on kahden merkittävän teollisuusvaltion sopimus, komission lopuista mukaan se tuo kasvua ja työpaikkoja. Voimme uskoa tätä tai emme, mutta tosiasia on kuitenkin se, että ensimmäistä kertaa kahden valtion välinen välinen sopimus antaa sijoittajille mahdollisuuden viettää valtion tuomioistuimeen, mikäli he menettävät voittoja. Tässä on kuitenkin hormonilihan valtio vastassa. Näin voidaan kiertää kansallista oikeusjärjestelmää ja saavuttaa uskomattomia hyötyjä ja kompensaatioita. Tässä on tarkoitus perustaa perustaa kansainvälinen työ, kansa, tuomioistuin, joka maksaa 400 000 vuodessa, tekee se työtä tai ei. Jotkut kollegat ovat eri mieltä, mutta tässähän ei ole kyse siitä, että annetaan oikeuksia kanallisille sijoittajille, vaan niille, jotka toimivat sekä Kanadassa että Euroopassa. Tänne oli marginaalinen 47 000 amerikkalaisesta yrityksestä, jotka voisivat hyötyä TTIP-tuomioistuinta. 40 000 voi saada nämä samat tulokset jo nyt välittömästi SETAn kautta. En usko, että elintarviketurvallisuusasia olisi hyllytetty. Hormoniliha on edelleen vaara. Sääntelyyhteistyöstä EU ja Kanadan pitäisi tästä solmi uusia sääntöjä. Ho, hormoni, liha ja GMO kiellot ovat tässä vain no, esteet, joista halutaan päästä eriin. Haluttaisiin käyttää tätä kansainvälistä tuomioistuinta, jotta voitaisiin vastustaa näitä kieltoja. Kuka voisi näitä yrityksiä pysäyttää? 146 maantieteellistä merkintää vain hy- hyväksyttäisin. Puhuja puhuu äärimmäisen nopeasti suoraan kirjoitettua se on täysin mahdoton tulkata. Io non sono contrario al commercio, no. però mi chiedo perché puheenjohtaja keskeyttää. per concedere, eh, per trasferire sovranità dagli stati alle multinazionali. Grazie. Jude. Thanks very much. Um, a lot been said and Kiitos paljon on jo sanottu. Haluan puhua nopeasti tässä sopimuksessa on sellaisia seikkoja, joita me arvioimme ennen kuin päätöksen teemme. Haluan pitää tervetulleena sitä, mitä komissio totesi. Neuvottelujen avaaminen olisi mahdollista, mutta mahdotonkin joskus on mahdollista, niin kuin olemme nähneet. Kaksi pikakysymystä. Tämä parlamentti viime vaalien jälkeen on jatkuvasti vaatinut sitä, että julkiset palvelut jätetään ulkopuolelle. Miten ne sitten rahoitetaan, tarjotaan, järjestetään Eh, näistä kauppasopimuksista. Tämä on ensimmäinen EU-kauppasopimus, joka on neuvoteltu niin sanotun negatiivilistan pohjalta. Kun uudelleen neuvotellaan tästä prosessista, niin jätettiinkö eh, uudesta ISDS-ehdotuksesta julkiset palvelut nimenomaisesti pois? Oikeusoppineiden mielestä niitä ei voi täysin suojella niin kuin itse eh, väititte valiokunnalle. Toiseksi uudesta ISDS heinäkuussa MEPit hyväksyivät CITI-päätöslauselman, jossa vaaditaan, että uusi järjestelmä kunnioittaa Euroopan unionin tuomioistuimen kansallisten tuomioistuinten oikeudenkäyttöaluetta. Voitteko kertoa, miten äh, SETA-sopimuksella kunnioitetaan tätä sitoumusta? Joo. Maria. Alors moi je voudrais euh, intervenir sur la... Haluaisin esittää täsmällisiä kysymyksiä siitä, miten tämä mm, kiistojen ratkaisu toimii EUn ja Kanadan välillä. Kun ajatellaan puolueettomuus olettamaan, niin sitten me ja Kanada maksaa tuomioistuimen pysyvän toiminnan. Onko tehty kustannushyötyanalyysi tästä järjestelystä? Onko teillä tosi todisteita siitä, että Yhdysvaltain ja Euroopan voimakkaat oikeusjärjestelmät toimivat niin, että investointeja saataisiin enemmän. Puhutaan paljon hyvästä säätelystä Euroopassa. Miten se tehostaa investointeja? Mikä on Euroopan etu saada tällainen ICS-järjestelmä, jos sitä ei käytetä ja muihin sopimuksiin? Kanada tuskin on tässä erikoistapaus. No sitten mitä mallia käytetään näissä investointisopimuksissa? Puhuitte markkinoille pääsystä ja TISA-sopimuksesta. Miten tässä kunnioitetaan niistä ehdottomista rajoista, joita parlamentti on äänestyksessään korostanut? No sitten positiivilistat ja uusi toimintatapa, sitä ei ole eh, kauppajärjestössä. Miksi valitsitte positiivilistat? No sitten julkisten palvelujen määritelmä on hyvin epäselvä. Saksassa esimerkiksi esitään varaumia terveyspalveluista. Ovatko he erityisen ahdistuneita tältä osin vai onko tässä todella jokin riski olemassa? Ja lopuun vielä totesitte, että Euroopan parlamenttia on konsultoitu, kuultu. En ymmärrä tätä ilmaisua. Kenties tulkkaus ei ollut kaikista osuvin. Euroopan parlamenttiin nyt käännyt, parlamentin puoleen käännytään ratifioinnin aikaansaamiseksi. Eikö tässä ole vaarana se, että mennään eteenpäin ilman parlamentin hyväksyntää? Mr. Buchner. Vielen Dank, Herr Kiitos paljon pääjohtaja tästä myönteisestä esityksestä. ICS on osa tämän sopimuksen tekstiä. Monet järjestöt ja kaupan asiantuntijat ovat kuitenkaan ovat kuitenkin puhuneet hyvin kriittisesti siitä. Se, että käytetään riippumattomuutta, ajatellaan sitä, mikä on perusta, niin näitä on kritisoitu. Kuten tiedätte, Saksan tuomareiden liitto on ottanut selkeästi kantaa ICS-järjestelmää vastaan. Jos tuomarit, kaupan asiantuntijat ja muutkin esittävät samoja huolenaiheita ja varaumia, niin miten komissio suhtautuu edelleen niin myönteisesti? Henkilökohtaisesti minä kyllä Pohdin sitä, oletteko sitä mieltä, että kaikki nämä ihmiset ovat väärässä. Voisitteko selittää, miksi tällainen erityinen oikeuslaitos on sopiva, johon tietyt voivat kääntyä? Miksi kaikki eivät ole samanarvoisia? Onko palveluiden vapauttaminen niin negatiivisten listojen kautta oikein? Me päätämme nyt asioista, joita emme vielä tiedä, tunne, emmekä voikaan tietää tuntea. Ja lopulta Miten toimi valvonta? Siitähän puhuttiin jo. Jos ajatellaan suuria tuontikiintiöitä sian lihalle ja naudan lihalle, miten ajatellaan hormonipitoisuutta? Onko tämä, tämä on paperilla olemassa, mutta onko se käytännössä toteutettavissa? Kiitos edustaja Löpen. Niin, tämä Euroopan unionin ja Kanadan sopimus on tällainen loputon asia, joka aina tulee esiin ja katoaa parlamentin jäsenten edessä. Tämä on kestänyt puolitoista vuotta. Puolitoista vuotta tästä on neuvoteltu ja Näköjään odottelette parasta hetkeä niin, että se vihka saadaan menemään läpi ilman, että kansalaiset voivat sitä vastustaa. Tässä tavassa toimia ei ole mitään demokraattista. Tämä on aivan luonnollista, koska byrokraatteina tehän ette mitenkään edusta Euroopan kanssa ja Tämän asian sopimuksen käytännön sisällöstä haluaisin, että teillä olisi rohkeutta selittää sitä kansalaisille ja lehdistölle sen sijaan, että jäätte tänne eurooppalaisten palatsien piilon. Haluatte tässä asettaa ranskalaiset ja kanadalaiset karjankasvattajat suoraan kilpailuun. Siellä kuitenkin kustannukset ovat 30 prosenttia halvempia, joten joudumme täällä epälojaalin kilpailun kohteeksi ja tehdään loppukoko Ranskan karjan kasvatuksesta. Annetaan monin kansalliselle yritykselle mahdollisuuden vastustaa valtioita, kun he haluavat muuttaa lainsäädäntöä ja äh, näin voidaan iskeä valtioita ja kansallisia vastaan. Periaatteessa haluatte myös ottaa valtioita ja kansalaisista osaan oikeusjärjestelmästä pois niin, että, että monikansalliset yritykset voivat hyödyntää tällaisia monikansallisia tuomioistuimia, joissa on yksityiset tuomarit hommissa, jotka puolustavat yksityisiä intressejä, eikä missään tapauksessa yleistä etua, eikä tietenkään myöskään demokratia, toisin kuin minä olen kuullut. Nämä muutokset tietenkin ovat täysin pelkästään kosmeettisia muutoksia. Kuitenkin äh, haluaisitte nyt ottaa valtioita mahdollisuuden antaa lainsäädäntöä, koska tietenkin valtiot pelkäävät äh, näitä oikeuskäsittelyjä suurten monikansallisten yritysten kanssa. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ette mitenkään ota huomioon Euroopassa tehtyä äh, vaatimusta 3,4 miljoonaa eurooppalaista kieltäytyy tällaista yksityisestä tuomioistuimesta. Näyttää siltä, että te ette sitä välitä. No, tämä on viimeinen kysymykseni, uskaltaisitteko välttää sen, että kansallisessa parlamentteissa ratifioitaisiin tämä surkea sopimus ja näin osoitettaisiin koko tämän löysän totalitarismin kasvut Euroopassa? Thanks a lot, dear colleagues. I'm... Kiitos oikein paljon, hyvät kollegat. Olen aivan vakuuttunut siitä, että meidän todella pitää kulkea luku kerrallaan tämän sopimuksen läpi ja katsoa hyvin tarkkaan sitä, mitä siellä tekstissä oikein sanotaan jotta meillä todella olisi täysi tieto tekstin sisällöstä, koska en ole ihan varma, ovatko kaikki kaikesta tietoisia, kun tekstiä on 1600 sivua. Mutta tarvitsemme totta kai selkeän aikataulun. jean voisimmeko kuulla aikataulu, mitkä ovat konkreettiset askeleet tämän jälkeen? Missä ovat virstanpylväät? kun ajattelemme koko ratifiointiprosessia. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon ajoituksesta. Nyt kysymys on kääntämisestä lähinnä. Nyt käännetään 1600 sivua. Muistuttaisin siitä, että työkieli on 23, joten tähän menee vähän aikaa, vaikka palvelumme melko nopeasti toimiikin. Tästä syystä komissio on valmis esittämään tekstin allekirjoitettavaksi kesäkuussa. Ja vastatakseni edustaja Schaakelle, nopeammin emme voi toimia. Hyvin nopeasti toimimme jo Demokratian hinta on maksettava, siksi järjestelmämme on verratain hidas, koska toimimme demokraattisesti ja avoimesti. Tämän päivän jälkeen asia menee neuvostoon allekirjoitusta varten kesäkuussa. Toivomme, että neuvosto voi hyväksyä allekirjoituksen lokakuussa, kun EU-Kanada kahdenvälinen huippukokous järjestetään. Ja tämän jälkeen ei ole kuuleminen, vaan hyväksyntä. Parlamentti siis ottaa sopimukseen kantansa ja komission, komission tekemät sitoumukset ja erityisen komissaarin Karel Guhtin sitoumukset kuulemistilaisuudessaan 2009 menevät pidemmälle kuin perussopimukset. Toisin sanoen ei voida mitenkään väliaikaisesti soveltaa sopimusta ennen sen ratifiointia tässä parlamentissa, ellei tietenkin sitten tietenkin ole jotakin äärimmäisiä hätätilanteita, jotka parlamentti olisi hyväksynyt. Tässä tapauksessa ei tietenkään ole mitään väliaikaista täytäntöpanoa ennen kuin Euroopan parlamentti on tämän asian ratifioinut tämä edustaja Arenalle if it's, je, je suis tout à fait prêt à répondre à cette question. Euh, si c'est un Niin, voin kyllä tähän vastata, jos tämä on niin sanottu sekasopimus. Ja kokemushan osoittaa, että riippumatta siitä, mikä komission kanto on, niin tällä hetkellä komissiolla ei ole mitään kantaa, vaan se tekee päätöksen myöhemmin. Neuvosto päättää, että tämä on sekasopimus. Kaikki tähän mennessä tuntemamme sopimukset ovat olleet sekasopimus Sopimukseen Ei, ei ole vielä mitään poikkeusta tähän linjaan ollut, joten tässä tapauksessa ratifiointi tarvitaan myös kansallisissa parlamenteissa ja tässä tapauksessa väliaikainen täytäntöpano onnistuu vain siltä osalta, joka on Euroopan unionin eksklusiivista toimivaltaa tai jaettua toimivaltaa, jossa Euroopan unioni päättää harjoittaa toimivaltaansa. Toisin sanoen, sopimusta ei voida täysin ratifioida ennen kuin jokainen kansallinen parlamentti tai mahdollisesti myös alueellinen parlamentti, kuten tässä maassa, jossa nyt olemme, kunnes kaikki nämä parlamentit ovat sopimuksen ratifioineet. Mikäli jokin parlamentti ei sitä ratifioi, kun kyseessä on sekasopimus, niin sitten tämä on tietenkin ongelmallista. Tässä ovat tosiasiat minulla pohjana ovat aina tosiasiat eikä mikään muu. Tässä on nyt missä mennään ja näin olemme tähän asti toimineet ja aikaisempien sopimusten kanssa on myös toimittu näin. Ja tämä parlamentti on ollut täysin samoilla linjoilla. Do you have further, please? I, I can, uh... Niin, olkaa hyvä. Time I have, so we, we will... Uh, it... Tämä on todella tärkeä sopimus, joten aika on otettava. En haluaisi jättää vastaamatta mihinkään kysymykseen. Ensin esittelijän kanta. Saatiinko niin paljon aikaiseksi, kun toivottiin? Tämä on kyllä meidän kantamme meidän mantramme on, että luvataan vähän ja saadaan enemmän aikaiseksi, joten tämä on varmasti hyvä lähestymistapa ja sopisi koko elämäänkin toteutettavaksi periaatteeksi. Se on oikein hyödyllinen periaate, jota pyrimme noudattamaan kaikilla vaatimattomuudella. No sitten kysymyksiin, jotka liittyvät tähän investointi tuomioistuinjärjestelmään ja siihen, että tämä järjestelmä ei ole demokraattinen ja niin edelleen ja niin edelleen. Haluaisin toistaa sen, että meillä on tässä edessämme uusi malli. Kolme keskeistä periaatetta. Suojellaan oikeutta säädellä. Tämä sisältää pysyvän tuomioistuimen, ensimmäisen asteen tuomioistuimen, joka on riippumaton – ja sama koskee myöskin vetomusvaihetta, joten tämä on merkittävä muutos verrattuna siihen, mikä on nykyinen ISTS-järjestelmä. Tästä syystä monen monet, ainakin jotkut juristit, jotka toimivat asianajajina tai joskus tuomareina ISDS-järjestelmässä, eivät pidä siitä, mitä me teemme. Ja tämä osoittaakin sen, että me teemme – tässä oikeaa työtä, kun heiltä loppu työt. No sitten toinen tekijä. Haluaisin muistuttaa nyt sitä, mitä me teemme. Monesti kotimaisessa lainsäädännössä saadetaan syrjä, jota näin ei ole Euroopan ja kansainvälisissä järjestelmissä. Siksi ajatellaan, että Yhdysvalloissa tai Kanadassa voidaan syrjiä kotimaan lainsäädännössä. Ja kaikki ei ole suoraan sovellettavissa, jos ei ole kiistojen ratkaisujärjestelmää. Siksi kaikissa sopimuksissa on kiistojen ratkaisumenetelmää nostan investoijien osalta. Olisi mahdollisuus, että kotimaiset tuomioistuimet Yhdysvalloissa tai Kanadassa tai muualla maailmassa suosivat yhtä osapuolta. Jos investoija ei suojelisi sopimus, joka on suoraan sovellettavissa. Tämä on keskeinen tekijä siis. Ja kolmanneksi pyrimme saadaan aikaan riittävän suojan, joka muistuttaa sitä suojaa, joka investoijilla on Euroopassa – mutta ponnisteluistamme huolimatta on aivan selvää, mitä haluamme tehdä, mutta meillä on standardit, jotka ovat hiukan alemmalla tasolla kuin meillä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ei ole enemmän suojaa kuin omassa järjestelmässä, vähän vähemmän, mutta olemme pyrkineet kuitenkin suojan luomiseen. Tämän tekemiseksi meidän pitää suojella myös kolmannen maan investoijia. Ja selvä, että kolmannen maan investoijilla on edelleen mahdollisuuksia käyttää kansallisia lainsäädäntöjä, jos niitä pidetään parempana. Tässä ei saa syntyä nyt mitään sekannosta. Jos käytetään kotimaisia tuomioistuimia, ei voida kiistan ratkaisun mennä investointituomioistuimiin, vaan pitää aluksi valita. Ei voi mennä molempiin. Ei voi siis ihan valita parhaita päältä, vaan tässä selkeä valinta on tehtävä investoijien puolelta ja tämä asia on nyt muistutettava kaikkien mieleen. Selkeä asia tämä on. Ja sitten Saksan tuomareiden kanta, joka täällä mainittiin. Se, mikä minua tässä nyt yllättää, on se, että 50 vuoden aikana on ollut satakaiden välistä sopimusta ehkä 95 prosenttisesti. Tässä on siis vanhanaikainen ISDS-järjestelmä, eikä ole kuultu Saksan tuomareiden valituksia aikaisemmin, kun ajatellaan EU-lainsäädäntöä tai Saksan lainsäädäntöä. Kommentti ilman mikrofonia. Anteeksi, mutta täällä esitettiin kysymyksiä niihin täällä vastaan. Minusta tuntuu, että Tämä on nyt tilanne. Ja suoraan sanottuna, jos haluamme suojella syrjintää vastaan investoijamme ulkomailla, meidän pitää löytää järjestelmä, joka mahdollistaa valinnan kuitenkin niin, että demokraattisesti asetetaan tuomarit ja kun takuut tässä järjestelmässä. On aivan selvää, että tämä on nyt uusi lähestymistapa. Tätä uutta lähestymistapaa käytetään kaikissa neuvotteluissa, mukaan lukien TTIP. Ei ole itsestään selvää, että saadaan tämä amerikkalaisten kanssa aikaan. Jos ei saada amerikkalaisten kanssa, niin asia on ihan yksinkertainen. Emme ole valmiita kompromisseihin tämän näiden kuulmen keskeisen periaatteen osalta. kaikissa neuvotteluissa voidaan sopeuttaa tiettyjä asioita, mutta ei kuitenkaan keskeisiä perusperiaatteita, joita nyt kehittelemme. Tämän haluaisimme hyvin selvästi sanoa. Um, uh, I think that on, on, the, on the investment I Minusta tuntuu, että investointien osalta olen vastannut useampiin kysymyksiin. Nyt siirryn muihin kysymyksiin. Ranskaksi. Joo. Um... Maataloudesta ranskaksi. Maataloudesta siis. Haluaisin muistuttaa ensinnäkin tavoitteista, joihin pyrimme Kanadan kanssa. Puhumme hieman ylijäämäisestä kaupasta maatalouden alalla ja elintarviketuotannon alalla. me pyrimme myös heidän markkinoillensa. Esimerkiksi maitotuotteiden osalta siellä on saatu myönteisiä tariffeja juustotuotteille noin 20 000 tonnia juustotuotteita. No sitten liha-ala, joudumme puolustuslinjoille tältä osin. Joku herra Jado, 46 miljoonaa tonnia naudanlihaa ja tämä tarkoittaa noin 0,5 prosenttia markkinoistamme. Ja sitten sianliha, 75 000 tonnia, ja tämä muodostaa noin 0,3 prosenttia meidän markkinoistamme. Me olemme hyvin valppaina, seuraamme tilannetta tarkasti. Totta kai olemme tietoisia, että kaikissa neuvotteluissa on olemassa tiettyjä ehdottomia rajoja, joita ei voida ylittää. Nämä ovat hyvin tiedossa. Aivan erityisesti valvomme sitä, että lihaala ei, aiheudu, ei joudu tästä neuvottelujen takia epävakauden tilaan. Me olemme kilpailukykyisiä esimerkiksi Japanin, Korean, tiettyjen asemaiden suhteissa – sitten kun ajattelemme kilpailukykyisempiä maita, niin eh, sika ja naudanliha ja, ja siipikarja on täysin vapautettu. Tämä maataloudesta. No sitten maantieteelliset merkinnät ja edustaja Fehandin kysymys. Hän totesi, että vain pientä osaa merkinnöistä suojelisimme. Haluaisin muistuttaa, että meillähän on jo Kanadan kanssa sopimus viinistä. Satoja maantieteellisiä merkintöjä tätä kautta jo suojellaan. Hän mainitsi 145, vaan 145 merkintää on sellaista, joita on pidetty prioriteetteina jäsenvaltioissa ja niitä me suojelemme samantasoisesti kuin niitä merkintöjä, joita käytetään unionin markkinoilla. Mitään uhkaa ei näihin kohdistu, vaan pikemminkin lisäarvo, että voimme näitä merkintöjä suojella. Esimerkiksi parmankinkku jatkossa voidaan sitten tuoda Kanadan markkinoille. Tähän mennessä näin ei ole ollut, koska siellä on ollut käytössä Parma Hamma tuotemerkki. Tämäkin ongelma saadaan tätä kautta nyt ratkaistuksi. Tämä siis maantieteellisistä merkinnöistä. Hyvä suojan taso ja oikein hyvä tulos maantieteellisesti merkintöjen osalta. J'ai répondu sur les délais. Määräajoista jo vastasin. Sitten edustaja Jadon esittämät kysymykset. Ensinnäkin me emme säädellystä asetuksestamme neuvottele. Mainitsitte asetuksen, jolla polttoaineiden laatua säädellään. Tämä ei ollut osa Kanadan kanssa käytyjä neuvotteluja. Meillä ei ole koskaan ollut aikomuksena neuvotella asetuksesta Kanadan kanssa. Mainitsitte Messerlandin muistion tutkimuksen julkisista hankinnoista. Se osoittaisi, että Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoiden avaaminen olisi vertailukelpoinen. Tähän tutkimukseen taisitte viitata. Tämä tutkimus sisältää huomattavan aukon se mainitsee vain hyvin pienen osan niistä tavoista, joilla julkisia hankintoja avataan kolmansien maiden yrityksille. Nämä ovat äh, rajat ylittäviä julkisia hankintoja, joissa kolmannessa maassa sijaitsevat yritykset voivat äh, voittaa yritys kilpailun jossakin toisessa maassa. Puhutaan vain neljästä prosentista julkisia hankintoja. Kolmansien maiden yritykset voivat päästä julkisten hankintojen markkinoille myös muilla tavoin, ja ne ovat huomattavampia. Erityisesti tytäryritysten kautta tämä onnistuu, ja sillä tavalla, että osallistutaan erilaisiin yritysryhmittymiin puhutaan neljä, viisinkertaisesti tästä neljän prosentin osuudesta tässä yhteydessä. Eli tilanne Yhdysvalloissa on paljon suljetumpi kuin Euroopassa. Amerikan markkinat ovat paljon sulkeutuneemmat kuin eurooppalaiset markkinat. Tämän tilanteen me haluamme korjata TTIP-sopimusneuvotteluissa. Jos tässä emme onnistu, Juuri tästä syystä me olemme tehneet muutetun ehdotuksen vastavuoroisuusvälineen käytöstä silloin, kun kyse on julkisista hankinnoista ja rouskilpailuista. No sitten negatiivilista, joka, negatiivinen lista, joka mainittiin palvelujen yhteydessä. Haluaisin vielä selventää, että negatiivinen luettelo on tässä vain väline – Tärkeää on lopputulos. Aivan niin kuin aiemmin olemme tehneet, haluamme aina suojella julkisia palveluja. Julkiset palvelut tässä sopimuksessa suojataan aivan niin kuin kaikissa sopimuksissamme. terveysalalla, koulutusalalla, sosiaalipalvelujen alalla, vesihuollossa – aivan erityisesti ei ole sitoumuksia ja me olemme aivan vapaita tekemään niin kuin haluamme. Tämän lisäksi puhumme julkisista laitoksista, julkisista palveluista, joissa aivan erityisesti olemme vapaita järjestämään sellaisen monopolin kuin haluamme markkinoille pääsyn suhteen silloin, kun kyse on julkisesta palvelusta. Sitten kun kyse ei ole vedestä, sosiaalipalveluista, terveyspalveluista ja niin edelleen, jos yksityiset yritykset pääsevät näille aloille, niin täytyy toteuttaa syrjimättömyyden periaatetta. Mutta niin kuin totesin, sosiaalipalvelut, koulutus, terveyspalvelut, vesihuolto ja niin edelleen ovat erityistapauksia. Tilanne on selkeä, näin tällä, jatketaan, tällä linjalla jatketaan jatkossakin. Missään kauppa- ja investointisopimuksissa toistaiseksi, kun minä tiedän, niin ei ole ollut kiistaa näistä julkisista palveluista. Käsittääkseni olen nyt vastannut suurimpaan osaan kysymyksistä. Haluaisin vielä vastata edustaja Le Penin kommenttiin. Minä olen komission virkamies ja olen tästä ylpeä. Minua ei ole vaaleilla valittu, enkä lähde sellaista asemaa itselleni vaatimaankaan. Olen valmis keskustelemaan kenen tahansa kanssa, missä tahansa tiedotusvälineessä ja minkä tahansa yleisön edessä. Olen ollut maatalousvaliokunnassa. Olen valmis käymään vuoropuhelua myös vaikeiden yleisöjen edessä. Ei tarvitse siis tässä mielessä olla huolissaan. Me toimimme demokraattisessa järjestelmässä. Edustuksellinen demokratia toimii tässä aivan niin kuin ennenkin ja parlamentilla on oma kantansa ja sitten kun kyse on tällaisesta sekasopimuksesta, niin kansalliset parlamentitkin ottavat tähän kantaa. Kansalaiset ovat internetissä ilmaisseet näkemyksensä vetomusten muodossa tätä sopimusta vastaan, mutta täytyy muistaa myös, mitä kansalaiset ajattelevat oman parlamenttinsa edustuksellisuuden kautta. Kiitos. And I'm Kiitos Sanlik. Olen vakuuttunut siitä, että Setätyö alkaa, kun teksti on saanut käännettyä. Kesäkuussa ehdottaisin, että Inta aloittaa konkreettisen tekstipohjaisen työn. Kiitos oikein paljon Jean-Luc tästä johdannosta. Nyt jatkamme kokousta suljetuin ovin. Suljen tämän suurelta yleisöltä ainoastaan parlamentin jäsenet henkilöstöpoliittiset ryhmät, oikeudellinen yksikkö ja sihteeristö voivat olla läsnä. Haluaisin pyytää vieraita lähtemään tältä kokoussalista. Kiitos.